Ja mielestäni on oikein hyvä, että nyt kerrankin tässä talossa voimme todella kehua jotain pankkia. Kiitos. Kiitos edustaja Schmidt ja näin olemme käsitelleet tämän loppuun. Huomenna äänestämme tästä kello 11.30. Näin siirrymme esityslistan seuraavan kohtaan. Edustaja Skinnerin mietintö vakuutustakuujärjestelmät. Ja annan puheenvuoron esittelijälle edustaja Sanchez Presedolle neljä minuuttia. Eh, Kiitos rouva puhemies. Minä täällä edustan kollega Peter Skinneriä esitelläkseni tämän mietinnön ja hän pyytää minulta anteekseni, niin ettei voinut olla läsnä tässä keskustelussa tänään niin kuin hän oli, olisi halunnut ja toivonut ja pyysi minua puhumaan hänen nimessään. Haluan ensinnäkin ja hänen nimissään kiittää kaikkia varjoesittelijöitä loistavasta yhteistyöhengestä ja intensiivisestä työstä tämän mietinnön tiimoilta, jota tässä nyt ryhdytään käsittelemään. Mietintö, jos puhutaan vakuutusta kuin järjestöstä, vastaa todellakin siihen impulssiin, että me haluamme eh, turvata vakuutuksen ottajat mahdollisesta eh, vakuutusyhtiön maksukyvyttömyydestä ja konkurssista ja silloin kun he ovat suorittaneet vakuutusmaksunsa. Tämä järjestelmä, vakuutustakujärjestelmä, joka on nykyisin toiminnassa voimassa jäsenvaltioissa, pitää sisällään erilaisia elementtejä. Siinä heijastuvat erilaiset kansalliset markkinointitoimintatavat. Tämä mietintö tukee minimiharmonisointitasoa, joka vastaisi tätä monimuotoisuutta näissä järjestelmissä eri jäsenvaltioissa, jotka ovat siis voimassa tällä hetkellä. Tässä mietinnössä pyydetään komissiolta, että se esittäisi direktiivin, jossa pyrittäisiin normittamaan rajat ylittävät vakuutustoiminnat. Ja siinä olisi, puhuttaisiin kotivaltioperinteistä ja siinä korotettaisiin kuluttajan suojaa eri mm, tuotetyypeissä silloin, kun on kyse vakuutuksista. Se myös pyytää komissiota tai vaatii komissiota viemään vaikutusarvion ja konsultoisi julkisesti mit, sitä, mitkä ovat erityyppiset vakuutustyypit, jotta voitaisiin saada hyvä tasapaino me eurooppalaisille vakuutusmarkkinoille. Mietinnössä pyydetään myös komissiota laatimaan yhtä ainutta mallia siitä, miten voidaan rahoittaa vakuutusyhtiöiden toiselta nämä silloin, kun on kyse maksukyvyttömyystilanteesta. Me Olemme erittäin iloisia siitä, että komissio on ilmoittanut esittämään, luo, esittämään luonnoksen tästä aiheesta. Haluaisin myös kertoa, että olemme valmiita tekemään työtä hyvässä yhteistyöhengessä lainsäädäntötyössä, kun puhutaan vakuutuksen vakuutustakujärjestelmästä ja vakuutuksenottajien kannalta hyvästä yhteistyöstä. Kiitos edustaja Sanchez Presedo ja nyt annan puheenvuoron anteeksi, Rova Fordille. Olkaa hyvä. Thank you. Please pass on my thanks to the Kiitos. Halu, välitättehän kiitokseni esittelijälle. Tiedän, että Skinner haluaa kuluttajan suojelulle kunnolliset rajat ylittävät puitteet. Ja tässä on pitänyt tasapainotella myös toissijaisuusperiaatteen kunnioittamisen kanssa. Minä en kuitenkaan voi äänestää puolesta, koska tällä hetkellä, muun muassa mitä tulee sol- Solvenssi kakkoseen ja näihin sääntöihin, niin voisi käydä niin, että petostapaukset ja ongelmat lisääntyisivät ja kustannukset äh, kasvavat jo ennen kuin äh, tässä on otettu edes tätä naiskuljettajakysymystä vielä keskustelun allekaan. Ja tämä olisi hyvin ongelmallista alempien tulo ryhmien edustajille. Tässä olisi paljon byrokratiaa, mutta pienet hyödyt. Haluan nähdä kuitenkin komission ehdotukset ennen kuin teen lopullista arviotani. Eli mitä hyötyä on siitä, että tarjotaan lisää kuluttajansuojaa vakuutustuotteille, jos äh, kuluttajilla ei ole tämän jälkeen varaa ostaa näitä vakuutustuotteita. Kiitos. Rouva Vlasikova Benova. Kiitoksia, rouva puhemies. Hyvä komissio, sen rahoituskriisi on osoittanut, että kuluttajien luottamus on hyvin heikkoa. Ja se johtuu siitä, että että hyvin vähän vahinkokorvauksia maksetaan. Vakuutusmahdollisuudet, niitä voitaisiin, kuluttajat voisivat käyttää niitä tai vakuutusta kun järjestelmä voidaan käyttää äh, konkurssitilanteessa. Ne ovat kuitenkin, niiden kattavuus on erilaista ja on suuria eroja myös kriteereissä tai näiden vakuutustakujärjestelyiden toiminnassa. Ja jos halutaan säilyttää kuluttajien luottamus, niin pitäisi olla joku yht, yh, yhtenäinen kuluttajansuojajärjestelmä tässä suhteessa yleisellä tasolla. Suoraan sanottuna kuluttajan pitäisi tietää, että missä tahansa vakuutuksen ostaakin, niin tulee mahdollisuus 100 prosentin korvaukseen EUn sisällä. Kiitos, Rova Basescu, olkaa hyvä. E Kiitos paljon, rouva puhemies. Meidän täytyy ajatella kuluttajien suojelua siinä tapauksessa, kun vakuutusyhtiö ei maksa korvauksia sopimuksen mukaisesti. Jos emme pysty harmonisoimaan tätä sektoria, niin siellä tulee suunnattomia kilpailuvääristymiä nimenomaan rajat ylittävissä tapauksissa. Tässä vain kuulittain suoja heikkenee. Romaniassa on on 11 jäsenvaltio, jossa on voimassa tietty vakuutusvakuutusjärjestelmä. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että yli puolet vakuutusmarkkinoista eurooppalaisella tasolla ei ole minkäänlaista riittävää suojaa. Sen takia meidän täytyy saada hyvät oikeudelliset juridiset puitteet, jotta saamme kattavan suojan ja turvan kuluttajille ja vakuutuksen ottajille. Mutta mutta mikä on keskeistä tämä järjestelmän rahoitusmallin pitäisi tämän kyllä noudata ennen kaikkea subsidiarittiperiaatetta. Kiitos. Sen jälkeen edustaja Keli. Kiitoksia. Olen hyvin tyytyväinen tähän Skinnerin mietintöön. Tässä viime aikoina tämä asia on ollut hyvin paljon esillä omassa niin on kummallinen tilanne, kun palkat laskevat, mutta vakuutusten hinnat nousevat kattoon. Tämä koskee yleisiä vakuutuksia, mutta myös esimerkiksi sairasvakuutuksia, ja näin monilla kuluttajilla ei ole varaa ottaa vakuutusta, ja tämä tilanne on kyllä erittäin epätyydyttävä. Siis vakuutusten hinnat ovat jopa kuusinkertaistuneet ja jos lukee pienellä painetun, äh, havaitsee, että poikkeuksia vakuutuksen äh, kattavuuteen on hyvin paljon. Tarvitsemme yhtenäisen pelikentän kaikkialla Euroopassa niin, että kuluttajat ovat todella vakuutettuja, eivätkä vain kuvittele olevansa vakuutettuja. Kiitos. Sen jälkeen edustaja Paska. Vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár. Kiitoksia, hyvä komission jäsen. 2013 Solvensi 2 direktiivi tulee voimaan. Sillä on merkittävä vaikutus Euroopan vakuutusmarkkinoihin. Kuitenkin direktiivi nykyisessä sanamuodossaan ei suojele kuluttajia vakuutusyhtiön konkurssitilanteessa. Sen vuoksi IMKO-valiokunta Euroopan parlamentissa suosittelee, että komissio harmonisoi näitä vakuustakuujärjestelmiä tämän direktiivin vaatimusten mukaiseksi. Laillisesti sitovien puitteiden ei pitäisi kuitenkaan estää nykyisin jäsenvaltioissa jo toimivien äh, järjestelmien toiminta, joten minimiharmonisointi olisi hyvä ratkaisu tässä mielessä. Kuitenkin jos on yhtiöt, jotka toimivat rajojen yli, niin silloin mikä on subsidiariteettiperiaatteen osuus, tästä voi tulla lisää kustannuksia. Sen vuoksi parempi periaate laajempien materiaalisten alueiden kattamiseksi olisi isäntävaltioperiaate, anteeksi isäntävaltioperiaate, mutta jäljellä oleva aika pitäisi käyttää komissiossa sitä, että harkitaan näitä, tätä lainsäädäntöä ja että harmonisointi ja IGS saavutetaan. Ja viimeiseksi edustaja Mikolavic. Kiitos paljon, rouva puhemies. Různorodosť systémov poistných záruk v Európskej únii vyplýva z Kiitoksia, puhemies. Todella nämä vakuutustakujärjestelmät ovat tarpeen, koska eri jäsenvaltioiden väliset erot ovat erittäin suuret. Tämä on ongelma kuluttajalle, koska kuluttaja hyvin vaikea tietää, mikä järjestelmä on milloinkin voimassa tulee tarjota sama suoja kaikille kuluttajille ja samat vahingonkorvaukset. Ja korvausten tulisi sisältää tai toteutua myös siinä tapauksessa, että rahoituslaitos tulee maksukyvyttömäksi. Eli niillä täytyy olla kylliksi varoja tällaisenkin tilanteen varalle. Kaikkein tärkeintä on se, että kuluttajaa täytyy suojella yhtäläisesti maasta riippumatta tai riskeistä riippumatta, joita näihin äh, tuotteisiin liittyy. Olli Rehn, olkaa hyvä. President, äh, honorable. puhemies, arvoisat jäsenet. Haluaisin onnitella herra Skinneriä ja hänen korvaajansa herra Sanchez Presedoa ja talousasioiden valiokuntaa tästä mietinnöstä vakuutusta kuin järjestelmistä. Mietintö on tärkeä askel sitä kohti, että tulisi eurooppalainen lähestymistapa, jotta voidaan päästä eroon tästä sirpaloituneesta maisemasta minimiharmonisointien puitteissa. Aikataulun osalta direktiivehdotus on suunnitteilla 2012 vuoden loppuun. Varmaankin uskon, että me varmaan kaikki olemme samaa mieltä monista kohdista mietinnössä, kuten se, että on tämä kotivaltioperiaate ja mikä merkitys on sillä, että kuluttajilla täytyy olla käytössä helppoa asianmukaista tietoa, esimerkiksi yhden kontaktin yhteyspisteen kautta. On kuitenkin muutamia asioita, joissa valkoinen kirja, joka esiteltiin viime vuonna, esitteli argumentteja komission alustavaksi kannaksi, ja ne eivät ole täysin samanlaisia kuin mietinnössä, joka tänään esitellään. Kattavuudesta kantamme valkoisessa kirjassa oli se, että vakuutustakujärjestelmät, niiden pitäisi kattaa sekä henkilö, henkivakuutuksen että muut ja rahoituksen tasolla – Valkoinen kirja totesi, että rahoituksen taso täytyy asettaa asianmukaiselle kohdetasolle niin, että on direktiivin mukainen siirtymäaika. Ja jos rahoitus, onko se sitten etukäteen vai jälkikäteen, valkoisessa kirjassa kantamme oli, että vakuutustakujärjestelmä mukaan kansallisella tasolla kaikki pitäisi ainakin jossain määrin olla etukäteismaksuilla rahoitettuja yrityksiltä. Komissio kuitenkaan ei sulkenut pois sitä, että jos resursseja ei ole tarpeeksi, niin etukäteismaksut voidaan täydentää mahdollisesti jälkikäteismaksujärjestelyillä. Arvoisat jäsenet, tämä mietintö herra Skinneriltä tulee tärkeään aikaan, kun valmistelemme eurooppalaista järjestelmää vakuutusta, kun järjestelmille uskomme, että ei ole liian vaikea tulevaisuudessa löytää hyvää yhteistä pohjaa, jonka voivat hyväksyä molemmat sekä Euroopan parlamentti että komissio. Meitä rohkaisee teidän osoittamanne sitoumus täällä parlamentissa ja mietintönne vahvistaa tämän pohjan meidän yhteiselle työllemme myös tulevaisuudessa. Kiitos. Kiitos komissaari. Näin ollen voimme päättää keskustelun tästä ja huomenna äänestämme kello 11.30. Ja nyt äh, seuraavaksi käsittelemme suullista kysymystä toissijaisuusperiaatteen käytöstä Lissabonin sopimuksen voimaanastumisen jälkeen.